Allora, procediamo alle dichiarazioni voto. Chiedo... No sitten menemme äänestysselityksiin. Voisitteko nyt ystävällisesti nopea, olla nopeita ja puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. Rouva Svirlon, yksi minuutti, olkaa hyvä. The fishing industry, although diminished kalataloussektori, vaikka se onkin pienentynyt kooltaan, niin se on minun vaalipiirissäni erittäin tärkeää. Se synnyttää työpaikkoja, sillä on myöskin laajempia taloudellisia vaikutuksia. Tästä syystä olen iloinen tästä rahastosta. Tämä on yksi väline, jota voidaan käyttää aluekehityksessä ja myöskin yhteisen kalatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa, kalakantojen säilyttämisessä ja koko kalasektorin pitkäaikaisessa henkiin jäämisessä jos otamme taloudelliset vaikeudet huomioon, niin tässä mietinnössä aivan oikeasti painotetaan sitä, että EUsta tulisi siis saada varoja jotta, projektit voidaan, jotta projekteja voidaan jatkaa. Tässä mainitaan myöskin matkailusektori, joka Länsi-Walesissa on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy saada kohesiorahastosta varoja ja me tarvitsemme eniten tarvitseville alueille tästä rahastosta varoja, jotta me voimme suojella merialueita ja myöskin pitää kiinni rannikkoalueilla Walesista matkailusta. Can't hear myself, but there you go. Per i prossimi interventi prego i colleghi Pyydän seuraavissa puheenvuoroissanne, että puhuisitte hiukan hitaammin, koska muuten tulkit eivät kerta kaikkiaan pysy perässä, eivätkä taata hyvää palvelua. Rouva Rosbak, olkaa hyvä. Fome. Puhemies. On vapaan, vapaiden kaupan periaatteiden vastaista, että tuetaan yhtä sektoria. Ja jos ajatellaan tätä asetusta, niin se on selvässä ristiriidassa aikaisemman asetuksen kanssa. Ja nyt ähm, haluaisin, että rahasto purettaisiin, mutta jos sitä ei voida tehdä, niin toivoisin, että muillakin aloilla annettaisiin elinkeinotukea. Toivon, että kuitenkin nämä päästäisiin irti kaiken näköisistä tuista. Se tervehdyttäisi elinkeinoelämää. Kiitoksia puhemies. Signora collega, ora passo la parola. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Zanikille. Joka... Presidente, in un contesto di crisi economica generale che coinvolge anche... Nyt kun me olemme talous- ja rahoituskriisissä ja se koskettaa kaikkia Euroopan alueita ja yhteisöjä, meidän täytyisi käyttää kalastusrahastoa parempiin tarkoituksiin. Rahoitus tällä alueella menee usein kalastusalusten kunnostamiseen eikä, eikä siihen, että edistettäisiin kalastusta elinkeinona. Minun mielestäni olisi hyvä voida tarkistaa tämän rahaston prioriteetteja, jotta tekisimme paremman palveluksen Euroopan kalataloudelle ja siksi minä äänestin tämän tekstin, herra Ferreiran tekstin puolesta. Meidän täytyy taata se, että jäsenmaat voivat silti jatkaa ähm, äh, kala, äh, kalastusohjelmien toteuttamista. Kiitoksia, edustaja Zanikki. Kiitoksia puhemies. Muutkin kollegat ovat jo sen sanoneet, että meillä on yleinen kriisi vallalla. Ja sen lisäksi meillä on takanamme monia taantuman vuosia ja monet elinkeinoelämän alat kärsivät siitä myöskin kalat ala. Nyt on niin, että Tämä kalatalousala on kuitenkin hyvin tärkeä tulojen muodostuksen kannalta ja se on monilla talousaloilla, talousalueilla hyvin tärkeä ja se toteuttaa myöskin konvergenssitavoitteita. Siksi minä toivon, että 10 prosentin käyttäminen tai 10 prosenttia käytettäisiin yhteisrahoitukseen kyseessä olevissa ohjelmissa, vaikka vain äm, tilapäisesti. Se olisi suuri apu investoijille niin, että he voisivat käyttää suuremmin hyväksi niitä varoja, mitä EU myöntää. Angelilli, la parola. Kiitoksia, Rova Angelilli. Seuraavaksi puheenvuoro herra Pillolle. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta siitä syystä, että mielestäni on, tämä mietintö on välttämätön ja kiireellinen, jotta me voimme saattaa samalle viivalle kalatalouden rahoittaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja tästä syystä suosittelen sitä, että tämä hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio teki aivan oikein ehdottaessaan kiireellisyyttä kahden maan kohdalla, joissa investointikapasiteetti on historiallisesti syystä hyvin alhainen. Keskustelu on jo käynnistynyt CFBn uudistamisesta, joten meidän täytyy nyt kiihdyttää varojen jakamista tästä rahastosta. Meidän täytyy myöskin nostaa yhteisrahoitus 10 prosenttiin, jotta kun tämä uudistus on astunut voimaan, niin sitten meidän ei tarvitse enää vanhan ohjelmointikauden varoja käyttää. Meidän tulee välttää tällainen päällekkäisyys rahaston ja muiden rahastojen välillä. Kiitoksia edustaja Brillo. Seuraavaksi Peter Kiitoksia puhemies myöskin. Minä suurella ilolla voin tukea tätä mietintöä, koska minun mielestäni tämä antaa hyvän vastauksen niihin ongelmiin, mitä jäsenvaltiossa tällä hetkellä on. Me kaikki pyrimme talouselämää viemään eteenpäin ja suhdanteita parantamaan. Mutta jos ajatellaan, että tässä syntyy ongelmia maissa, joissa yhteisrahoitusta ei voida käyttää ja toisissa maissa taas yhteisrahoitus ei toimi, niin me olemme juuri poistamassa tätä ongelmaa. Ennakkorahoitusta pitäisi parantaa siten, että EU antaa enemmän rahoitusta käyttöön. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä saattaisi olla hyvä esimerkki myöskin muille rahastoille ja toivon, että voimme myöskin arvioida näitä tuloksia, mitä tästä saadaan, ja sitten voimme verrata eh, tuloksia myöskin muihin mekanismeihin ja rahastoihin. Kiitoksia. Sitten edustaja Tanok, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, minä äänestin Ferreran eh, kalastusmietinnön puolesta. Meidän mielestäni nämä IFFn ohjelmat ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja varsinkin niissä jäsenmaissa, jotka eniten kärsivät rahoituskriisistä, on kuitenkin vaikea toteuttaa, koska heidän pitäisi panna oma rahoitusosuuskin. Eli täytyisi ehkä antaa eniten enemmän määrä rahoja sellaisille maille, jotka kärsivät talouskriisistä eniten, jotta voitaisiin IFF-ohjelmien jatkuvuus kentällä taata. Me olemme iloisia siitä, että EU antaa näihin entisen verran varoja ja äänestimme siksi tämän puolesta Kiitoksia edustaja Tanok. Seuraavaksi puheenvuoro herra Nikolsonille. Kiitos puhemies. Minä myöskin äänestin tämän mietinnön puolesta tämänhetkisessä talouskriisin tilanteessa on välttämätöntä, että me jo petaamme tietä kohesio-ohjelmien paremmalle käyttämiselle. Ja täten me äänestimme tämän puolesta ja toivon mukaan tästä saadaan varoja paikallisiin kalatalous- tai muihin talouksiin. Tuen myöskin niitä mekanismeja, joita on nyt luotu ja joista voidaan maksaa suurempia määrärahoja kahdelle jäsenvaltioille, joilla on ehkä taloudellisia vaikeuksia ohjelmien toteuttamisessa, mukaan lukien Irlannin saavalta ja läheinen äh, naapurimaa Pohjois-Irlanti. Meidän täytyy tehdä kaikkemme auttaaksemme jäsenvaltioita, niitä, jotka ovat kärsimässä talouskriisin sivuvaikutuksista nämä lisävarat mahdollistavat tämän ja niissä ei kuitenkaan ylitetä tätä 10, prosentin rajaa, joka EFFn säännöstössä on määritelty. Kiitoksia edustaja Nikolson. Seuraavaksi Kaminski, olkaa hyvä. E, e- niin, minä olin hyvin vakuuttunut siitä, että täytyy äänestää tämän kalastusrahaston puolesta, koska mielestäni se on erittäin tärkeä sektori, elinkeinoelämän sektori Euroopan unionissa ja Euroopan komission lähestymistapa osoittaa Euroopan toimielinten joustavuuden silloin, kun puhutaan kriisistä, jota tällä hetkellä elämme. Toisaalta meillä on aivan oikeutettuja odotuksia kalataloussektorilta, mutta toisaalta sitten meillä on kuitenkin säästöjä ja yritämme käyttää eurooppalaisia rahoja järkevästi. Minä haluaisin vielä painottaa sitä, että kalataloussektorin ongelmat eivät ole pelkästään taloudellisia, vaan ne liittyvät myös esimerkiksi terveysaspektiin. Terveydellinen ruokavalio on, terveellinen ruokavalio on meidän terveydellemme tärkeää ja siksi kalataloussektori on tärkeä. Kiitoksia. Nyt minä annan puheenvuoron herra Kelille. Yksi minuutti. Herra Kelly. Sorry, Pyydän anteeksi, en pyytänyt puheaikaa tästä kalatalousmietinnöstä äänestysselityksenä. Minä tuin tätä ehdotusta ja olen tyytyväinen, että se hyväksyttiin. sorry, Mr. But in my, list... Olen pahoillani, herra, mutta minun papereissani teidän nimenne näkyi. Move on the... Nyt menemme sitten seuraavaan mietintöön ja annan puheenvuoron edustaja Swinburnille. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan naudan autonomisen tuotantotarvikkeiden avaamisesta ja USAsta ja Kanadasta ja hormonilihasta, niin USA ja Kanada eh, kauppasanktioita eh, panivat toimeen EU-sta eh, e tuodulle lihalle, jolla oli erittäin suuri vaikutus tälle, tälle naudanlihasektorille EUn alueelle ja siksi olen tyytyväinen tämän mietinnön lähestymistavasta EUn maataloustuotteiden tontitariffien poistaminen hormonittoman nimenomaan korkeatasoisen naudanlihan kohdalta eh, edistää kauppasuhteita ja siitä hyötyvät hyödytään molemmilla puolilla Atlanttia. Kiitoksia rouva Swinburne. Seuraavaksi edustaja Hannan. Kiitos puhemies. 40 vuotta sitten Iso-Britannia liittyi yhtenäismarkkinoihin. Enkä ole varma, että ymmärsimme tuolloin tai nytkään ymmärrämme, eh, mikä ero on vapaamarkkinoiden ja tulliunionin välillä. Vapaakauppa-alue tarkoittaa sitä, että palvelut ja pääoma ja hyödykkeet liikkuvat ilman rajoja. Tavallaan Sveitsin tilanne, Sveitsin suhde EU-hun vaikka. Ja tässäkin sveitsiläiset näyttävät pärjäävän ihan hyvin. Tulliunionissa tietenkin sitten joutuu yhteisen kauppapolitiikan ja yhteisen ulkopuolisten tariffien pariin. Ja tämä on ollut vahingollista Iso-Britannialle, joka on käynyt paljonkin kauppaa muiden kuin EU-markkinoiden kanssa. Meidät on nyt lingitetty tasavertaisesti muihin teollisuusvaltioihin ja kuitenkaan meillä ei ole tällaista tuotantoa ja olen aina sanonut parlamentissa, että me olemme itse rajoittaneet itsemme tällaiseen tulliunioniin, emmekä voi sitten hyötyä tästä laajasta demokraattisesta englanninkielisestä yhteisöstä. Missä Kiitoksia herra Hannan. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Zanikille. Grazie, presidente. Espresso... Monet kiitokset, puhemies. Minä kannatin tätä mietintää, koska siinä käsitellään kauppapolitiikan tiettyjä lakikohtia, laillisia kohtia ja siinä puhutaan myöskin dumpauksesta ja tästä tekstistä, mistä tänään äänestettiin, niin siinä esiteltiin myöskin perusteita teollisuuden tukemiseksi ja siinä sanottiin, että pitäisi vahvistaa välineitä, jotka, joilla tuettaisiin kauppaamme. Se on ainut mahdollisuus eurooppalaisille yrityksille. Mutta on myöskin toisia toimenpiteitä, jo tukea eurooppalaisia kilpailijoita. Mr. Tannock. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tannock. Arvoisa puhemies, kun ajatellaan transatlanttisia kauppasuhteita ja niiden vaikeuksia erityisesti eläintuotteiden kohdalla, esimerkiksi naudanlihan ja kananlihan kohdalla, niin tämä on sitäkin tärkeämpää ja siksi minun ryhmäni äänesti tämän puolesta. Me uskomme, että tämä sääntely parantaa, tai tuontitarifikiintiön avaaminen parantaa luottamusta näillä markkinoilla. Hormoni liha oli vain pieni osa tämän kaupan volyymista ja kuitenkin eh, siitä seurasi paljon sanktioita ja toivomme, että nämä sanktiot voidaan poistaa ja kaupan esteet poistaa näiden eh, käynnissä olevien neuvottelujen tuloksen. Siksi sääntely, jota tässä ehdotetaan, uskomme, että se tulee vahvistamaan transatlanttisia kauppasuhteita ja tuomaan hyötyjä molemmille osapuolelle. EUn ja USAn poliittiset ja kauppasuhteet, täytyy, niiden täytyy olla meidän prioriteettimme, koska me jaamme samat demokraattiset arvot. Kiitoksia. Sitten herra Nicholson, olkaa. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, vaikka aluksi olinkin hieman huolissani, koska uskon, että pitkällä aikavälillä – voitaisiin luoda voittovoittotilanne sekä EUn että USAn kannalta. Tässä mietinnössä viitataan sanktioihin ja muihin tuhoisiin keinoihin, jotka luotiin vuonna 80-luvulla ja joita kohdistettiin hormonilla käsiteltyihin tuotteisiin. Tämä on johtanut siihen, että että ähm, tämä ero USA ja EUn välillä on 116 miljoonaa joka vuosi. Äh, Kanada äh, hiljattain otti nollatariffin käyttöön silloin, kun on kysymys hormonittomasta lihasta. Jotta voittovoittotilanne saataisiin luotua, niin silloin täytyisi antaa tukea mepeille ja silloin me saisimme 20 000 tonnia hormonivapaata naudanlihaa vuodessa – tästä saataisiin myöskin lisäpotkua muulle kauppatoiminnalle EUn ja USAn välillä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kaminski, olkaa. Konflikt, e, Hyvät naiset ja herrat, se konflikti, jonka minä toivon, et, josta toivon, että se alkaa nyt loppua tähän. Ja tämä on merkittävä askel. Konflikti alkoi jo vuonna 1988, kun vuodessa 116 miljoonaa dollaria vientiraha meni hukkaan, koska meidän tuotteitamme sanktioitiin amerikkalaisilla markkinoilla Nämä olivat siis amerikkalaisten asettamia sanktioita. Kun puhutaan vapaasta kaupasta, niin minun mielestäni USA täytyisi luottaa meidän sanitaarisiin prosesseihimme ja meidän pitäisi osaltamme myös luottaa heidän prosesseihinsa. Eli se, mitä olemme tänään tehneet, on aivan varmasti askel oikeaan suuntaan ja toivon, että USA myös vastaa meidän goodwillimme positiivisella tavalla. Kiitoksia herra Kaminski. Nyt me menemme sitten seuraavaan mietintöön, joka on siis ähm, yhteinen kauppapolitiikka. Rova Virman. Vaikkakin tämä on tekninen mietintö, jossa otetaan huomioon Lissabonin mukanaan tuomat uudet säädökset, niin sillä on merkittäviä vaikutuksia tulevien asetusten sisällölle delegoitujen säädösten mukainen parlamentin uusi rooli. Meidän on otettava se vakavasti. Ja talousvaliokunnassa me käytimme paljonkin aikaa päättääksemme siitä, täytyisikö tällaiset tekniset toimet hoitaa delegoitujen säädösten vai toimeksipanosäädösten kautta. Kauppapolitiikassa olen varma, että tämän tasapainon löytäminen on aivan yhtä hankala kuin esimerkiksi rahoitusmarkkina-asioissa ja olen luottavainen sen suhteen, että mietintö tällaisena on löytänyt oikean balanssin tässä asiassa. Sure. Ehm, uh, Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Cristiano Muscardini, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Antidumpausasetus on aivan erityisen tärkeä. Tällä hetkellä sitä järkiperäistetään ja sitten on tämä Omnibus 1-ehdotus. Ei pidä unohtaa, että yhteinen kauppapolitiikka, sen pitää olla tehokasta, ja EUn pitää puolustaa sitä, mutta pitää noudattaa sääntöjä. Sääntöjen ei pidä koskea pelkästään yhtä osapuolta, vaan kaikkia osapuolia. Yksi perusasioista koskettaa esimerkiksi hintojen oikeutta. Siksi polkumyyntiä pitää pyrkiä tehokkaasti vastustamaan. Intavaliokunta on todellakin toiminut hyvin, kun on puuttunut tähän asiaan. Ja se, mikä tällä hetkellä on voimassa, 15 kuukautta, niin se on hyvä. Me emme saa näitä välineitä vesittää ja heikentää, niin kuin komissio on ehdottanut suojamekanismit ovat välttämättömiä, jotta voisimme pitää kilpailua yllä ja jotta meidän pitää huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Siksi minä kannatin tätä päätöslauselmaa ja minä kiitän esittelijä hyvästä työstä. Kiitoksia edustaja Muscardini. Sitten edustaja Zanikki, olkaa. Non, passiamo l'onorevole Susta. Aha, hän ei olekaan paikalla, joten menemme sitten edustajan Sustaan. Hänkään ei ole paikalla, joten menemme Kaminskin. Kaminski, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Wysoka Izbo, ja z całą... Kiitos, puhemies. Täydellä vastuulla äänestin tämän mietinnön puolesta poliittisen ryhmäni mukana. No tietenkin tämä on tekninen asia ja teknisiä päätöksiä tässä sovelletaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti pikkuhiljaa sopeuttaa näitä teknisiä määräyksiä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja meillä on nyt tärkeämpi rooli Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan. Minun mielestäni on erittäin hyvä asia, että tässä menettelyssä jäsenvaltiot, jotka muodostavat määräenemmistön, voivat lukittaa, jumittaa komission ehdotuksen. Kuten edeltäjänikin sanoi, niin on hyvin tärkeää, että meillä on voimakkaat äh, polkumyynnin vastaiset äh, toimet, joilla voimme suojella kuluttajia. Kaminski, la parola onorevole Bielan. Kiitoksia. Przewodniczący, mimo pewnych obaw, obaw. Kiitoksia. Riippumatta siitä, että kaikkia jäsenmaita ei täysin konsultoitu, minä päätin kuitenkin tukea tätä ehdotusta, koska tämä sääntely mahdollistaa sen, että voimme soveltaa joitakin Lissabonin sopimuksen lainsäädännöllisiä määräyksiä, varsinkin mitä tulee komitologiaprosessiin ja lainsäädännön ottamisen osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä. Erityisesti sopimusproseduurit ovat tässä keskeisellä sijalla, kuten myös konsultointi, ja se mahdollistaa myös sen, että tällä alueella voidaan parlamentaarisesti asiat tutkia perusteellisesti. On hienoa, että Euroopan parlamentti on ottanut huomioon esimerkiksi tiettyjen velvoitteiden, tariffivelvoitteiden pois jäämisen meidän yhteisessä tullitariffijärjestelmässämme. Minä toivon, että tämä tulee vauhdittamaan meidän kauppasuhteitamme ulkoisiin kumppaneihin. Sitten me menemme Lavian mietintöön ja ensimmäiseksi Rova Swinburne, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. ECR-ryhmän mukana haluaisin minäkin nähdä leikkauksia EUn talousarvioon ja täten en voi tukea tätä mietintöä, jossa puhutaan korkeamman talousarvion puolesta, koska sitä en voi puolustaa vaalipiirissäni. Jäsenvaltioissa on jouduttu turvautumaan hyvin ankariin säästötoimiin ja ne ovat vaikeuttaneet kansalaisten elämää ja tässä valossa olisi täysin vastuutonta puolustaa kasvua EU-talousarviossa. EUn toimielinten täytyy osoittaa kykyä tiukentaa omaa budjettia ja ensi vuoden budjetin tulisi heijastella tätä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Hannan, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tässä on kolme, kolme asiaa elämässä ovat varmoja, nimittäin kuolema, verot ja EU-budjetin jatkuvat kohoamiset. Ja meillä koko ajan kulut kasvavat ja kaikissa 87 jäsenmaassa kaikki yrittävät saada leikattua kustannuksia niin kaikki heidän säästönsä sitten menevät siihen, että heidän pitää antaa suurempia panoksia Brysselin ja väitetään, että tämä luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia, mutta kenties sellaiset jäsenmaat jotka, tai jäsenet, jotka eivät lue englantia, voisivat ehkä lukea Fredrik Bastiardia, kun puhutaan näkymättömistä ja näkyvistä kuluista. Tässä pitäisi luoda työ, työpaikkoja. Ei tässä mitään työpaikkoja luoda. Tässä luodaan pelkästään sellaisille ihmisille työpaikkoja, jotka tuhoavat työpaikkoja. Koko tätä sääntelykoneistoa tässä pelkästään ruokitaan. EU-sääntelykoneistoa. Miten me voimme jatkaa sellaisen järjestelmän parissa, joka koko ajan tulee maksamaan enemmän meidän budjeteillemme. Jo minun tämän puhe aikani aikana minun ö, omassa vaali, oma vaalipiirini on antanut 120 000 puntaa EUlle. Eli minäpä taidan istahtaa ja lopettaa tämän puhumisen, jota tuo loppuu. Kiitoksia herra Annan. Sitten Antoniotsi, olkaa. Grazie, presidente. Prima... Kiitoksia puhemies. Ennen äänestysselvitystä haluaisin kertoa, että minulla on tämä päällä, niin tänään sitä varten, että minä haluaisin muistuttaa, että nämä kaksi italialaista sotilasta vapautettaisiin, jotta, jotka on väärin pidätetty merirosvouksesta. Ja mitä sitten tulee vuoden 2013 talousarvioon, niin siinä on komission suuntaviivat mainittuna tälle ajanjaksolle, jonka se haluaisi toteuttaa. Nyt tämä mietintö, jonka tutkimme, niin siinä on avainkohtana se, että Euroopan yhteisön haluttaisiin saada lisäelinvoimaa ähm, talouskriisin pohjalta lähtien. Minä en ole sen puolesta, koska EUlla on ähm, ensisijainen väline ja olen sitä mieltä, että uutta talousarviota pitäisi sopeuttaa talouskriisin vuoksi. Minä voin tukea kollega Lavian lähtökohtia ja tuen myöskin sitä, mitä sovi, sopimuksessa sanotaan, että mitään keinotekoisia leikkauksia ei pitäisi suorittaa niin, että ohjelmat niistä kärsisivät. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Antoniotsi. Seuraavaksi ymmärrän erittäin hyvin teidän vetomuksenne jonka monet muutkin kollegat jakavat ja varmaan koko parlamentti myöskin ja toivokamme että juuri tänään ulkoasian äm, palvelu voi antaa meille myös jotain informaatiota tästä dramaattisesta tilanteesta, joka kohtaa kahta Italian kansalaista. Seuraavaksi sitten Jana Kudakis, olkaa. Tässä mietinnössä pyydetään kollektiista toimintaa Euroopan talouden auttamiseksi. Tämä tarkoittaa siis enemmän Eurooppaa ja enemmän rahaa. Olen täysin sitoutunut kasvuun ja työllisyyteen, mutta en usko, että tämä saavutetaan enemmällä Euroopalla. Me tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, vähemmän säädöksiä, joka mahdollistaisi yritysten kukoistamisen. Parlamentti on haaskannut mahdollisuutensa lähettää ulkopuolelle oikeita merkkejä. Meidän olisi tullut pyytää komissiolta vähemmän meidän olisi tullut pyytää sitä, että EUn talousarvio jäädytettäisiin, mutta jälleen kerran me jänistimme. Ja tästä syystä en voi tukea tätä mietintöä. Thank you. Mrs. Janakudak. Kiitoksia Rova kudakis. Seuraavaksi annan puheenvuoron rouva Dodsille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Jälleen kerran poliittinen integraatio on taloudelliselle ja sosiaaliselle EU-toiminnalle edellytys. Minä sanoisin, että pikemminkin kuin, että sen pitäisi olla kulmakivi tulevalle elpymiselle niin poliittinen integraatio on nimenomaan se juoksuhiekka, joka on saanut meidät taloudellisen romahduksen partaalle ja ideologia edelleenkin sokeuttaa meidät todellisuuden edessä. Tämä odotettu elpyminen ei tule tapahtumaan tyydyttävässä vauhdissa. Täällä sanotaan, että ankara talouspolitiikka, jota jäsenmaissa täytyy harjoittaa, sitä ei pitäisi harjoittaa EU-budjetissa. Tämähän on valtavan ylimielistä, herra puhemies. Me saamme enemmän rahaa jäsenmailta EUlle ja vaadimme tehkää niin kuin minä sanon, mutta ei niin kuin minä teen. Tuntuu useinkin olevan se ö, viesti, jonka parlamentti antaa. Meidän täytyisi ö, kohdistaa resurssit oikealla tavalla niin, että ne edistäisivät kasvua ja meidän tulisi myös olla esimerkkinä muille. Kiitoksia, Rova Dodos. Seuraavaksi puheenvuoro herra Jaarille, olkaa Kiitoksia. Minä kannatin tätä mietintöä, koska olen sitä mieltä, että esittelijä Giovanni Lavia on tehnyt hyvää työtä. Hän on löytänyt hyvän kompromissin ja olen myöskin sitä mieltä, että strategisista tavoitteista pitää puhua. Kun puhutaan byrokratian poistamisesta ja puhutaan siitä, että vähemmän byrokratiaa ja hallinnossa ja komissiossa myöskin pitäisi käyttää vähemmän varoja, niin tämä on strateginen tavoite, sitä ei voi vähemmillä varoilla toteuttaa. Nyt pitää miettiä sitä, että vastaavia lakeja ja asetuksia pitäisi hyväksyä, jotka aiheuttaisivat siis vähemmän byrokratiaa ja valvontaa. Yksi pieni puute tässä on. Minä olisin toivonut, että olisi Alden toiveita noudatettu, että vuonna 2013 keskityttäisiin talouden elpymiseen kriisin jälkeen

Thank you very much. I give... Kiitoksia edustaja Takkula. Seuraavaksi herra Kaminski, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuten kaikki e, äänestin toisin kuin ECRn muut jäsenet. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja ymmärrän kaikkien niiden argumentit, jotka ovat puhuneet siitä, kuinka Euroopankin budjetin, budjettia pitäisi leikata ja byrokratiaa vastaan taistella. Nämä ovat erittäin hyviä tavoitteita, mutta silti meidän pitäisi muistaa se, että säästöt EUn budjetissa tarkoittavat sitä, että uudet jäsenmaat menettävät ja ne tarvitsevat tukea Euroopan unionilta, jotta ne pystyvät um, kuromaan umpeen sen kuilun, jotka erottavat ne vielä vanhan Euroopan niin sanotuista vanhoista jäsenmaista. Me olemme avanneet 90-luvun alussa ähm, omat markkinamme Euroopan tuotteille. Me emme ole suojelleet omia markkinoitamme ja italialaiset, ranskalaiset ja muut ähm, yritykset tekivät suuria voittoja meidän markkinoillamme ja nyt meidän ähm, kansalaisilla on oikeus odottaa, että Eurooppa tukee heitä. Kiitoksia herra Kaminski. Seuraavaksi annan puheenvuoron rouva Jäätteenmäelle. Olkaa hyvä arvoisa puhemies äänestin sen puolesta että eu n budjetti jäädytettäisiin. itse asiassa kannatan että eu tekisi säästöjä budjettiinsa. eu n jäsenvaltiot elävät velaksi ne ottavat arkisiin menoihinsa ja myös eu n jäsenmaksuun velkaa. sen lisäksi jäsenvaltiot joutuvat tekemään merkittäviä leikkauksia kansallisiin budjetteihinsa. tällaisessa tilanteessa eu n tulee näyttää esimerkkejä eu n tulee olla myös innovatiivinen ja löytää ne kohteet mistä eu itse voi säästää. se ei voi opettaa jäsenvaltioilleen että teidän täytyy säästää ja niitä jäsenvaltioita jotka eivät säästä tarpeeksi rangaistaan mutta eu ei itse ole valmis etsimään säästökohteita eun budjetista parlamentin komission neuvoston osalta koko eun budjetista on löydettävissä järkeviä säästökohteita. sen sijaan eun tulee käyttää rahaa kasvuun ja työllisyyteen. kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme seuraavaan mietintöön, joka koskee järjestäytynyttä rikollisuutta. Minä voin kannattaa sellaisia toimia, jotka tuovat mukanaan rajat ylittävää yhteistyötä ja minä kannatan tätä mietintöä edistettyä rikollisuutta vastaan. Nyt on jo olemassa monia työkaluja ja aloitteita, jotka voivat ratkaista sellaisia rajat ylittäviä juridisia ongelmia, joita tässä voi tulla vastaan. Ehdotus siitä, että Erasmusin verkostoja ynnä muita muutellaan on EUn resurssien väärinkäyttöä. Tämä ehdotus ei kunnioita läheisyysperiaatetta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kaminski, olkaa hyvä. Kiitos, hyvät kollegat. Minä tuin tätä päätöslauselmaa, koska minun mielestäni meidän roolimme Euroopan parlamenttina on tukea Euroopan kansalaisia. EU:ssa meillä on useita oikeusjärjestelmiä ja tiedän, että jäsenvaltioiden välillä on eroja näissä järjestelmissä. Meillä on yhä enemmän kulttuurillisia, taloudellisia yhteyksiä jäsenvaltioiden ja kansalaisten välillä ja tämä tekee täysin välttämättömäksi sen, että me tunnemme toinen toistemme oikeusjärjestelmät, koska tällä on vaikutuksia kaikkiin niihin kansalaisiin, jotka ovat aktiivisia toisissa jäsenvaltioissa. Täten uskonkin, että samaan aikaan kun me kunnioitamme veronmaksajien rahoja, niin meidän tulisi koordinoida toimintaa. Eh. Kiitoksia oikein paljon, herra Kaminski. Menemme seuraavaksi seuraavan mietintöön, eh, joka liittyy lapsityövoimaan kaakaoalalla alalla ja annan puheenvuoron rouva McClarkinille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien julistus puhutaan lapsityövoimasta ja siinä sanotaan ennen kaikkea, että peruskoulutus on kaikille pakollista ja välttämätöntä. On varmaan turha korostaa sitä, kuinka vastuussa aikuiset ovat siitä, että lapset pääsevät koulutuksen pariin. Eli tämä on hyvin kiireellinen ongelma, johon meidän täytyy puuttia. Kyse on 215 miljoonasta lapsesta ympäri maailmaa, jotka edelleen ovat töissä Tämä on, he ovat usein perhe, perheyhtiöissä, kuten lapsi kakaofarmit ovat, ja se on erittäin työvoimavaltaista aluetta, ja Afrikassa se, tämä Afrikka on erittäin suuri esimerkki, siellähän suurin osa kakaosta viljellään. On erittäin vaikeaa muuttaa perheiden asenteita ja yhteisöjen asenteita, ja minä tunnustan, että totta kai lapset voivat myös jonkinlaisiin työtehtäviin osallistua, kunhan heillä on mahdollisuus myös käydä koulua koulua. Kuitenkin KK-ala on osoittautunut sellaiseksi, jossa lapset usein työskentelevät ilman, että heillä on mahdollisuutta käydä koulua. Siksi minä olen tukenut tätä päätöslauselmaesitystä. Kiitoksia. Thank you very much. Ora do la parola all'onorevole Andrea. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zanoni, olkaa hyvä. 215 Monet kiitokset puhemies. 215 miljoonaa lasta käytetään lapsityövoimana niin, ja siis 150 miljoonaa lasta, alle, jotka ovat alle 15 vuotta, tekevät töitä ja tämä on todellakin pelottavaa. Me emme voi hyväksyä tällaisia lukuja. Olen hyvin vakuutunut ja kannatan tätä päätöslauselmaesitystä voimakkaasti lapsityövoimasta kakaoalalla. EUn täytyy huolehtia siitä, että tämän tyyppistä modernia orjuutta ei enää ole. EUn pitää tehdä kauppasopimuksia esimerkiksi Ghanan ja mm, Nosulurannikon kanssa sellaisia sopimuksia, jotka ovat tehokkaita ja joissa korostetaan työntekijöiden arvoa ja että estetään lapsityövoiman käyttö. Me, meidän täytyy saada tietää, miten tuotteet on valmistettu ja EUn pitää tukea heikoimpia maailmassa ja kaakaolalla työskentelevien lapsen pitää saada suurin huomio osakseen. Kiitoksia. Kiitos sitten Rova Swinburne. Child labor in any sector. Lapsityövoiman käyttö millä sektorilla tahansa, äh, siihen, sen poistamiseen EUn tulisi pylkiä. Kun tehtiin kauppasopimus Uzbekistanin kanssa, jossa puuviljan viljelyssä käytetään lapsityövoimaan, niin silloin meidän tulisi pakottaa nämä maat siihen, että tiettyjä vähimmäistandardeja noudatetaan. 250 miljoonaa lasta kautta maailman tällä hetkellä tekee lapsityövoimana työtä, ja tämä on aika lailla shokeraavaa tänä päivänä. Meidän täytyy käyttää kauppavoimaamme hankkiutuaksemme eroon tällaisista väärinkäytöstä ja vakuuttaa nämä maat siitä, että näitä lapsia tulisi työnteon sijaan kouluttaa, jotta näistä maista tulee elinvoimaisia talouksia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Angelilli, olkaa Monet kiitokset puhemies. Usein me emme lainkaan tiedä, miten tietyt tuotteet on valmistettu, ne joita me päivittäin käytämme. Me emme aina tiedä, että nämä tuotteet on monissa tapauksissa valmistettu lapsityövoimalla. Sa- sanottiin, että 150 miljoonaa alle 15 vuotiaista lasta on työssä. Eli tämä on sellaista syrjintää, jota myöskin kakao-alalla tavataan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että lapset eivät ole töissä. Tämä on kaikkien maiden ja kaikkien monikansallisten yritysten velvollisuus. Myöskin niiden yrityksen, jotka pyrkivät rahoitustaan parantamaan, on olemassa YK lasten oikeuksien julistus, on ILOn eh, sopimus ja me

Kiitoksia edustaja Repo, Repo seuraavaksi edustaja Dots. Kiitoksia puhemies. Arvioidaan, että noin 250 000 lasta. Monet ö, tahtonsa vastaisesti työskentelevät Länsi-Afrikan kaakaoplantaaseilla. Viime vuosina on tapahtunut jotakin edistystä, on ollut aloitteita ja ohjelmia pahimman työ, lapsityövoiman käytön vastaisessa taistelussa. Paljon on työtä kuitenkin tekemättä. Norsunluurannikko ö, vie lähes puolet maailman kaakaosta. Norsunluurannikko on maa, jossa kansa- sisällissodat ovat tuhonneet maata ja monen vuoden aikana ja köyhy, äärimmäistä köyhyyttä esiintyy paljon. Nämä kaakaoviljelmät ovat usein perheyrityksiä ja lapset työskentelevät, jotta työvoimakulut olisivat alhaisemmat. Tällainen köy, tällaista köyhyyttä vastaan on taisteltava. Se on ainoa tapa taistella lapsityövoiman käyttöä vastaan. Täytyy rakentaa teitä, sairaanhoitajia, sosiaali- työn keskuksia, jotta lapset ja vanhemmat saavat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție deoarece exploatarea copiilor în agricultura Africii. Lasten käyttö Länsi-Afrikan maataloudessa on hyvin arkaluotoinen kysymys. Tämän ilmiön laajuutta on hyvin vaikea numeerisesti arvioida – konfliktit ja viime vuosien huonot sadot ovat huonontaneet tilannetta entisestään. Norsunluurannikon tapahtumat ovat johtaneet siihen, että tuotanto on ollut jumissa ja kaakaon hinta on noussut pörsseissä 9 prosentilla. Tänä päivänä me olemme Norsunluurannikon ja Gaanan kaakaosta riippuvaisia, mutta kauppasuhteiden ei tulisi toimia esteenä yhteistyölle Interpolin kanssa tällä alalla, aivan erityisesti mitä tulee alaikäisillä käytävään ihmiskauppaan reilun kaupan käsitteen laajemmittainen käyttö, se olisi mahdollisuus sekä vanhemmille että lapsille. Kiitoksia Rova Pasescu. Seuraavaksi Kaminski, olkaa hyvä. E, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minä ilman muuta e, tuin tätä asiakirjaa, koska nyt eletään erittäin tärkeitä hetkiä meidän parlamenttimme historiassa ja parlamentin työn historiassa yli poliittisten raja-aitojen. Nyt on kyse arvoista, jotka ovat tuoneet meidät yhteen ja joiden nojalla me voimme toimia yhdessä ongelmien suhteen, jotka ovat todella kammottavia. Tilanne, jossa miljoonat lapset elävät, jossa he, heidät pakotetaan työhön ja heidän lapsuutensa riistetään heiltä ja heidän oman tulevaisuutensa otetaan heiltä pois. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä. Ja on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti on ottanut asian käsiteltäväkseen. On niin ikään hyvä asia, että yritämme päästä asian ytimeen ja tutkia kaikki ne kanavat läpi kotaisin, joiden kautta nämä tuotteet tulevat Euroopan markkinoille. Me Euroopassa olemme suuria kaakaon käyttäjiä ja asiakkaita ja meillä on mahdollisuus tutkia nämä tiet, joiden kautta nämä tuotteet tulevat. Voimme tutkia, tuotetaanko näitä tuotteita laittomasti kansainvälisen lain näkökulmasta. Kiitos herra Kaminski. Ja nyt menemme sitten kansainväliseen kaakaosopimukseen. Seuraava puhuja on Merwin, olkaa hyvä. E, oczywiście e, ten, e, ten dokument Puhemies, minä tuin tätä mietintöä kansainvälisestä kaakaosopimuksesta. Tämä liittyy juuri edellä käsitetyn asiaan. Tämä sopimus siis korvaa sen sopimuksen, jonka osallisena Euroopan unioni oli. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Tässä pyydetään suurempaa avoimuutta, mitä tulee kaakaon tuotantoon, koska kuten tiedämme, niin tässä on suuri ongelma tämän laittoman lapsityövoiman käytön suhteen. Tässä puhutaan myöskin kaupan esteiden poistamisesta ja siitä, että tuotteilla tulisi olla parempi pääsy eurooppalaisille markkinoille – Kyseessä on tärkeä tuote köyhien maiden kannalta. Ja tietenkin, jos ne eivät käytä lapsityövoimaa, niin meidän tulisi tukea tätä tilannetta e, e, sillä tavalla, että Euroopan unioni ostaisi näiden maiden kaakaota. Il nome della signora Swisburn, ma ha parlato l'onorevole Kaminski. E l'onorevole... Herra Kaminski puhui nyt Roa Winburnin sijaan.

E ora finalmente l'onorevole Svizzera. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten lopultakin Swinburne. Kiitoksia, puhemies. Me otamme pois kaupan esteitä yhdistä, lähentääksemme tuottaja- ja kuluttajavaltioita ja globaalilla sektorilla markkinat toimivat ja meidän pitäisi helpottaa monien sektorien toimintaa. Tämän mietinnön tärkeimpiä etuja ja hyötyjä on se, että vaikutusten arviointeja eh, pannaan toimeen, jotta katsotaan, mitä kaupan esteitä milläkin alueella on. Meidän täytyy säännöstellä perustarvikkeiden markkinoita. Eh, me tarvitsemme jokaisen eh, tuoteryhmän kohdalla hyvin yksityiskohtaisia analyysejä. Meidän täytyy taata, että me emme käytä vääränlaisia käytänteitä näillä alueilla. Kiitoksia. Sitten menemme diabetesepidemian torjumista koskeva päätöslauselma esitykseen. Edustaja Swinburne, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Tällä hetkellä on arvioitu, että 10 prosenttia EUn kansalaisista kärsii jonkun tyypin diabeteksestä. Ja kun väestö ikääntyy, niin on arvioitu, että tämä summa tulee kasvamaan tulevina vuosina. Ja kuitenkin nämä ovat hoidettavissa olevia sairauksia kakkostyypin diabetes on sidottu, se on yhdistetty elämäntapoihin, ruokavalintoihin ja liikuntaan. On järkevää, että meillä on yhtenäinen lähestymistapa ja me jaamme hyviä käytäntöjä ja lisäämme yhteistyötä aivan erityisesti tutkimuksessa ja diabeteksen varhaisemmassa diagnosoinnissa olisi myöskin hyvä, jos jäsenvaltiot taudin hoidosta jakaisivat tietoaan jotta löydetään parhaat mahdolliset hoitomenetelmät. Ja tästä syystä tuen tätä yhteistä päätöslauselmaa, jossa pyritään puuttumaan tähän epidemiaan, koska EUn strategiasta olisi apua aivan erityisesti, jos otetaan huomioon se, kuinka suuri paino tällä on maiden budjettiin taloudellisesti vaikeina aikoina. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Anna Kudakis, olkaa hyvä. Across the UK, nearly three... Britanniassa lähes kolme miljoonaa henkilöä kärsii diabeteksesta, kun ylipaino kasvaa ja väestö ikääntyy. Kustannukset tämän sairaudesta terveydenhoitojärjestelmälle nousee lähes 10 prosenttiin vuosittaisesta terveydenhoitobudjetistamme. Tämä ei ole mikään Britannian erityisongelma. Lukujen valossa noin 10 prosenttia EU-kansalaisista kärsii tästä sairaudesta. Terveydenhuolto on jäsenmaiden toimivaltuus, mutta uskon, että parhaiden käytäntöjen jakaminen voisi olla erittäin hyödyllistä kaikille maille. EU-strategia, joka parantaa tällaisen yhteistyön tällaista yhteistyötä, parhaiden käytäntöjen jakamista ja tutkimustyön jakamista on erittäin tehokas tapa jakaa tietoa e, EU-maiden kesken. Kyseessä on epidemia, joka on suureksi vaaraksi kansalaisillemme ja siksi ja, e, tuin tätä mietintöä. Kiitoksia. Sitten edustaja Angelilli, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Tässä oli todellakin hurjia lukuja, mitä diabetesista kuulimme. Kyseessä on todellakin epidemia, on yli 300 000 kuolintapausta ja tämä on krooninen sairaus joka todellakin kattaa yli 20 prosenttia kansallisista terveysmenoista, eikä kuitenkaan ole vielä löydetty lääkettä siihen. Joskin sanotaan, että ollaan paremmalla tiellä, mutta tämä sairaus lisääntyy, koska ihmiset elävät vanhemmiksi, eivätkä he käytä ravintoaan oikealla tavalla. EUn pitää huolehtia siitä, että pyritään ennaltaehkäisemään liikalihavuutta ja e- diabetista. Pitää huolehtia siitä, että elintavat ovat terveelliset. EUn pitää myöskin kansallisella tasolla toteuttaa kohdennettua innovatiivista strategiaa niin, että samaan aikaan voidaan myöskin rahoituksellisesti tukea tutkimusta. Kiitoksia

Kiitoksia. Sitten edustaja Dots, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Viimeaikaiset luvut osoittavat, että 2,9 miljoonaa henkilöä Britanniassa sairastaa diabetesta. Tähän lukuun sisältyvät myös ne, jotka ovat omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. Siellä meillä on 73 000 henkilöä, jotka kärsivät tästä sairaudesta ja monet ovat altistuneet sille vielä tietämättä sitä. tapausten määrä on kasvanut Pohjois-Irlannissa, kuten koko Euroopassa omassa piiri, vaalipiirissäni. Kuolemantapausten määrä liittyen tähän sairauteen on kasvanut noin 41 prosenttia ja viime aikoina meidän terveysjärjestelmämme on, on 3,5 miljardia vuodessa käyttänyt diabeteksen ja 9,6 miljoonaa päivässä diabeteksen hoitoon. Tämä syö siis paljon terveydenhoitojärjestelmämme resursseja. Meidän täytyisi korostaa ennaltaehkäisevää tiedostustoimintaa tiedotuskampanjoita siitä, miten tämä sairaus voitaisiin välttää. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Pasescu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Diabeteksen vastaista taistelua tulisi kaikin mahdollisin keinoin vahvistaa. Tässä mielessäni on päällimmäisenä ennaltaehkäisy. Vuoteen 2030 mennessä yli 13 prosenttia EUn kansalaisista tulee sairastumaan tähän ja täten meidän täytyy ryhtyä tiedottamaan ja kouluttamaan kansalaisia. Diabetes on parantamaton sairaus, mutta on tiettyjä keinoja, joilla siihen sairastuminen voidaan välttää. Ja tästä syystä Euroopan unionin tulisi erityisesti panostaa urheilun edistämiseen ja terveiden elintapojen edistämiseen. Myöskin diagnosointi, nopea ja asianmukainen diagnosointi on myös tärkeää molempien diabetestyyppien kohdalla. Hoidon tulisi olla asianmukaista ja tulisi myöskin pyrkiä siihen, että komplikaatioiden aiheuttamia kustannuksia tulisi rajoittaa. Kiitoksia sitten Chanok. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. On erittäin tärkeää, jäsenmaat itse asiassa vastaavat terveydenhuollosta, mutta diabetes tutkimus on kuitenkin tärkeää. Noin 10 prosenttia eu väestöstä sairastaa diabetesta ja yli 10 prosenttia varoista, terveydenhuoltovaroista menee tämän sairauden hoitoon ja luvut ovat edelleen nousussa. Me uskomme, että tämä uusi strategia ja julkisterveyden aspekti, kansanterveysaspekti, joka tässä on, ähm, tekee välttämättömäksi sen, että meidän täytyy jakaa parhaita käytänteitä EUn halki ja äh, erityisesti ennaltaehkäisy ja monitorointi ovat tässä hyvin tärkeää, että meidän täytyy myös rahoittaa jatkuvaa tutkimusta EUn puiteohjelmista. Henkilökohtaisesti olen

eli siitä huolimatta että suurimmalta osalta nämä terveydenhuoltoon liittyvät asiat ovatkin toissijaisuusperiaatteen takana ja kuuluvat jäsenvaltioiden omaan kompetenssiin niin minun mielestäni on tässä hyvä kuitenkin nähdä se että euroopan unioninkin tasolla tiedostetaan tällaiset kansanterveyteen liittyvät kysymykset ja tämä riski ja pyritään jäsenvaltioita rohkaisemaan toimimaan niin että jo koulussa lapsille ja nuorille kerrotaan terveellisen ruoan terveeseen elämäntavan vaikutuksista ja kaikilla mahdollisilla keinoilla pyritään sitten toimimaan sen puolesta että toisen asteen diabetes eh, ei enää kasvaisi ja lisääntyisi vaan se voitaisiin saada kuriin. Kiitoksia. hyvä. Arvoisa puhemies, kymmenen prosenttia Euroopan EUn kansalaisista kärsii diabeteksestä. Tämä johtuu monista muutoksista meidän elämäntavassamme, meidän kulttuurissamme ja se johtuu myös väestön ikääntymisestä. Diabetes on ongelma, joka tulee e, yhä enemmän koskettamaan kansalaisiamme. Siksi minä tuin tätä päätöslauselmaesitystä tämänpäiväisessä äänestyksessä. Minä uskon, että diabetes on niin vakava ongelma tämän päivän Euroopassa, että kaikkien instituutioiden, niin kansallisten hallitusten kuin EUn toimielintenkin, pitäisi tehdä tälle ongelmalle jotain, edistää terveellistä elämäntapaa, hyvää ruokavaliota ja myös antamalla varoja lääketieteellisten analyysien ja testien käyttöön. Olen iloinen, että saimme näin suuren enemmistön tämän ehdotuksen taakse. Kiitoksia sitten Kelly. Eh, Kiitos puhemies. On hyvä, että me puhumme tästä tärkeästä aiheesta tänään. Meidän täytyy löytää parempia keinoja hoitaa tätä sairausta, äh, sairautta ja estää se. Tilasto tiedot äh, Brysselin terveysfoorumilta kertoivat, että 97 prosenttia äh, terveyskuluista menevät sairauksien hoitamiseen ja vain kolme prosenttia menee ennaltaehkäisyyn ja uusien hoitomuotojen löytämiseen. Ja tästä syystä olen Swinburnin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi painottaa ennaltaehkäisyä. Me painotamme aivan liikaa hoitojen löytämistä, emmekä tarpeeksi tutkimusta. Monet ihmiset haluaisivat muuttaa käyttäytymistään, mutta heillä ei ole keinoja tämän toteuttamiseen ja tätä tulisi tutkia. Ja meidän tulisi painottaa urheilun tärkeyttä. Meillä tulisi olla talousarviossa kohta sellaiseen urheilutoimintaan, jolla on terveysvaikutuksia. Kiitoksia edustaja. Seuraavaksi menemme entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia koskevan laajentumiskertomukseen. Swinburne, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minusta on mukavaa, että laajentumiskertomuksessa on positiivisia seikkoja tuotu esille ja minulla on myös se tunne, että monet muut laajentumismaat, kuten Serbia, jonka, joka viime viikolla EU-neuvosto hyväksyi ehdokasmaaksi, nämä kaksi maata, niillä on samantyyppisiä ongelmia lähihistoriassaan heidän täytyy selvitä sekä omien kansalaistensa ongelmista että jatkuvista riidoista naapurien kanssa. Makedonian tilannetta ei voi suoranaisesti, Belgradin ja Pristinan tilannetta ei voi suoraan verrata. Makedonian tapa suhtautua naapureihinsa ja EUnsa päästäkseen näistä riidoista yli voi olla hyvä lähtökohta myös muille, kuten esimerkiksi Serbiaksi, Serbialle, jotta se voi myös omia lähestymistapojaan tulevina vuosina hiukan muuttaa. Kiitoksia seuraavaksi Antoni Otsiolkaan. Grazie, Presidente. Monet kiitokset, puhemies. Minä olen henkilökohtaisesti käynyt Makedoniassa viime presidentinvaalien aikana. EPP lähetti minut sinne vaalitarkkailijaksi ja vaalikampanjaa edistämään. Tapasin siellä tuhansia ihmisiä, ei pelkästään instituutioiden edustajia, vaan kansalaisia. Ja kaikilla oli suunnattoman suuri toive, että he saisivat liittyä EUn jäseneksi. Siksi minä uskon, että tässä kohdin ei saisi enää epäröidä. Meidän pitäisi ryhtyä käynnistämään liittymisneuvottelut ja heidät pitää hyväksyä. Tämä vuoden 2011 edistymiskertomus eh, osoittaa, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on onnistunut edetä hyvin ja se pystyy täyttämään monilta osin eurooppalaiset standardit eh, ja varsinkin markkinatalouden alalla. Minä olen sitä mieltä, että eh, Fyromissa voitetaan kovasti ja hyvin esteet. Kiitos. Kiitos Mitro arvoisa puhemies on

entisen Jugoslavian mm, tasavallan Makedonian edistyminen osoittaa, että siellä on vahvaa tahtoa liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Kyseessä on Balkanin alueella strateginen maa, eh, joka on osallistunut moniin eurooppalaisiin aloitteisiin. Ja huomaamme, että se on hyvin avoin meidän suuntaamme, jos ajatellaan eh, hallinnon eh, uudistusta, niin nämä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että kehitys on hyvän suuntaan menossa, on kuitenkin ihmisoikeusongelmia ja lahjontaongelmia, eli on vielä pitkä matka tällä maalla jäsenyyteen ja tulevien vuosien aikana pitäisi huolehtia siitä, että edistetään demokraattista kehitystä nopeasti. Ja minä uskon sen liittymiseen ja kannatin tätä mietintöä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Stojanov, olkaa hyvä. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun olen tullut tähän parlamenttiin, äänestin vastoin Makedonian koskevaa mietintöä vastaan. Aikaisemmin minä yleensä äänestin niiden puolesta, koska minä ajattelin, että tämä rohkaisisi uudistuksia entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, mutta viiden vuoden aikana, joka yleensä on puolet semmoisesta ajasta, joka tavallisella maalla, normaalilla maalla menee EU-kriteerien täyttämiseen tai EUn jäseneksi pääsemiseen, mutta ihmiset, jotka Makedoniassa kuitenkin Vihapuhe on hyvin yleistä. Ihmiset, jotka tuovat esiin etnisen identiteettinsä, heitä vainotaan ja mediassa syrjitään vähemmistöjä. Minä en voi tukea sellaista maata, joka ei ole täytä poliittisia kriteerejä EU-jäsenyydelle joka ei kohtele omia kansalaisiaan oikealla tavalla ja missä sananvapauskin on ollut heikoissa kantimissa. Kiitoksia. Sitten Recent doresc stabilitate în Balcani, Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska vakaus Balkanin alueella on äärimmäisen tärkeää ja ne suhteet, joita EUlla näihin maihin on, niillä on merkitystä. Me tarvitsemme demokraattista uudistusta ja tätä tulee jatkaa esimerkiksi oikeuslaitoksen saralla tai korruption vastaisessa taistelussa. Samaan aikaan tulee painottaa sitä, että me tarvitsemme julkisvarojen käyttöjen suhteen suurempaa avoimuutta. Tämä pätee myöskin poliittisten puolueiden toiminnan rahoittamiseen makedonialaiset ovat sitä mieltä, että monikulttuurisuus on poliittinen ja yhteiskunnallinen malli tälle maalle. Romanialainen vähemmistö on saanut tunnustusta ja sen asema on asianmukainen tässä yhteiskunnassa. Rooma-yhteisö on, tulisi ottaa vielä paremmalla tavalla julkisissa palveluissa huomioon ja tilannetta täytyy tämän yhteisön kohdalla entisestään parantaa. Kiitoksia sitten Tanok. Arvoisa puhemies, minä tuin Makedonia-tekstiä ja EUn on aika vahvistaa se E, että prioriteetti täytyy panna. Kreikan veto on mennyt aivan liian pitkälle veto-oikeuden käyttö. Minä en usko, että bilateraalisten e, asioiden pitäisi olla esteenä tällaisissa asiassa. E, pääministeri Kriskin alaisuudessa Makedonia voi edistyä sekä parlamentaarisesti että taloudellisesti ja vastuullisella ja kohtuullisella tavalla, millä hallitus on pystynyt liennyttämään etnisiä konflikteja maassa, on todiste siitä, että Makedonia on edistynyt ehdokaskriteereissä. Ja eh, viime aikoina eh, Makedoniassa on ollut eh, halua liittyä NATOon, ja tätä koko EU täytyy kuunnella ja kunnioittaa. Kiitoksia, herra Tanok. Sitten edustaja Bielan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Laajentuminen Balkanin maihin on jälleen kerran yksi askel eurooppalaisessa integraatiossa. Makedonia on tärkeä kumppani EUlle ja se, että annetaan päivämäärä jäsenyysneuvottelun aloittamiselle, sen tulisi olla prioriteettina suhteissamme tämän maan kanssa. Tuen tätä päätöslauselmaa ja ymmärrän, Eurooppa-myönteistä asennetta, jota Skopiessa osoitetaan. Se heijastui myöskin Naton eh, ehdokkuusasemaan, joka Makedonialle on hiljattain annettu. Meidän tulisi myöskin ottaa huomioon taloudellinen kehitys Makedoniassa. Tätä on painotettu Maailmanpankin raportissa. Se on kolmas, eh, kolmas eh, maa tällä listalla, mitä viime vuoteen tulee korruption vastaisessa taistelussakin Makedoniassa on onnistuttu ja Transparency Internationalin mukaan sen tilanne on parantunut. Eli tämän maan taloudellinen potentiaalikin on tämän maan eduksi. Kaminski. Sitten Kaminski, olkaa hyvä. Niin, hyvät naiset ja herrat, Balkanin maat ovat monen vuoden ajan olleet hyvin vaarallinen paikka, jos ajatellaan Euroopan historiaa ja Euroopan politiikkoja. Eli nyt me voimme hyvin ilolla tervehtiä sitä tosiasiaa, että taas jälleen yksi Balkanin maa eh, ilmoittautuu halukkaaksi liittyä Euroopan unioniin, meidän yhteisöömme, joka on alusta saakka ollut eh, suuren ja kasvavan hyvinvoinnin ja rauhan eh, alue, jollaista ei ennen ole maailmanhistoriassa nähty. Eli ei ole ollenkaan ihme, että sodista kärsinyt maa haluaa liittyä joukkomme ja sen takia minä haluan tukea Makedonian ö, ähm, pyrkimyksiä kohti EUta ja haluan myös vedota kreikkalaisiin ystäviimme, ö, äh, että he eivät puhuisi tästä nimiongelmasta. ongelmasta Minun mielestäni tämän päivän Euroopassa meidän ei pitäisi lähteä tällaisiin ahtaisiin näkökantoihin, vaan ystävyydessä ja keskinäisessä ymmärtämyksessä elää rintarinnan. Sitten äh, menemme Islantiin. Äh, Swinburne, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. When discuss- Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme laajentumisesta suhteessa Islantiin, niin silloin ei voida puhua yksinomaan teknisistä Kööpenhaminen kriteereistä, koska tämän maan tilanne on hyvin erilainen, jos verrataan Berliinin muurin romahtamisen jälkeen liittyneisiin maihin. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin varovaisia sen suhteen, että me kohtelemme kaikkia tasavertaisesti ja varmistamme sen, että Islanti todellakin täyttää kaikki ehdot ennen liittymistä. Mitä finanssipalveluihin tulee, meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia varmistaaksemme sen, että uudistettu pankki pankkisektori todellakin noudattaa kaikkea vaadittua EU-lainsäädäntöä. iSavin kysymys on edelleen suuri huolenaihe Isossa Britanniassa, koska monet yksilöt ja paikallisviranomaiset menettivät suuret summat rahaa löyhän sääntelyjärjestelmän takia jos tämä nyt laitetaan syrjään tästä laajentumisprosessista, se olisi ehkä järkevä lähestymistapa, mutta tämäkin asia täytyy kuitenkin hoitaa ja estää se, sitä toistumasta. Oli, oli Annan. Kiitoksia. Edustaja Annan, olkaa hyvä. President. There was some rather ugly schadenfreude. Kyllä, olen ikävää vahingon iloa täällä meidän parlamentissamme näkyy. Jotkut federalistiset kollegat sanoivat, että no niin, katsotaanpas nyt, miten Islanti tästä selviää. Ehm, eli jos jäädään EUn ulkopuolelle, niin mitä sitten tapahtuu? No niin, kuka nyt nauraa? Euroopan, äh, Islanti on pystynyt devalvoimaan, koska se ei ole ollut EUssa ja nyt se on, vienti on alkanut vetää ja se on kaikkien kateuden kohteena ja koska se ei tehnyt sitä valtavaa erehdystä, että se olisi ottanut kantaakseen yksityisten ö, instituutioiden velat, niin nyt ö, velan osuus bruttokansan tuotteesta ö, ei enää ole valtava. 67 prosenttia islantilaisista vastustaa EU-liittymistä, koska he näkevät, miten huono idea se on. Demokratia huononee ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli Islantilaiset ovat erittäin viisaita. He ovat satoja vuosia eläneet siellä vaikeissa olosuhteissa ja tietävät paljon paremmin, miten asiat kannattaa hoitaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Janna Kudakis, olkaa hyvä. Kiitos. Minä äänestin tätä päätöslausumaa vastaan en sen takia, että minun mielestäni Islannista ei tulisi tulla EUn jäsentä, vaan sen takia, että tässä päätöslausumassa sanotaan, että Landsbankin omistamat rahat ISAVin kaatumisen jälkeen, sen tuli, ei tulisi olla jäsenyyden esteenä. Konservatiivi meppinä Lontoosta en millään muotoa voi hyväksyä näitä ehtoja. Paikallisviranomaiset Lontoossa kärsivät leikkauksista, joita taantuma on saanut aikaan ja sen takia mitä työväenpuolue sai aikaan. Kuusi paikallis kunnanvaltuustoa niillä oli 120 miljoonaa sijoitettuna iSaveen. Myöskin liikenneyhtiö sijoitti 40 miljoonaa ja poliisilaitos 30 miljoonaa. Nämä kunnalliset yhteisöt eivät ole nähneet äh, rahojaan sen jälkeen, kun tämä pankki romahti lokakuussa 2008. Islannin hallitus väistelee velvollisuuttaan maksaa vähimmäiskorvauksia näille yhteisöille ja muille saajille. Isossa Britanniassa Margaret Thatcher kerran sanoi, että me vain haluamme omat rahamme takaisin. Tätä me pyydämme nytkin Islannilta ja niin kauan kun Islanti ei maksa, niin en voi tukea maan jäsenyyttä. Grazie.

Islannin liittymistä vastaan, koska kaksi kolmasosaa Islannin kansalaisista juuri viime kuussa tehdyssä kyselyssä sanoi, että Islanti olisi hullu, jos se liittyisi EU-hun koska se tuhoaisi heidän tärkeimmän elinkeinonsa, nimittäin kalastuksen yhteisen kalastuspolitiikan takia, kuten se on myös eh, Britanniassa tuhonnut satoja tuhansia kalastusalan työpaikkoja. Omaakin eh, omassakin vaalipiirissäni Etelä, eh, anteeksi, Itä-Englannissa olisi myös hullua, jotta, jos he jo, ö, voisivat luopua vapaasti kelluvasta kruunusta, joka on edistänyt heidän vientiään. Ja myös EUn byrokraatti pelottaa näitä ihmisiä. 3,1 prosenttia oli e, heidän kasvunsa viime, tänä vuonna ja EUssa kasvuennuste on tälle vuodelle nolla. safe meidän, meidän ei pidä luulotella täällä EU:ssa, että Islanti haluaa liittyä. Islanti haluaa pysyä ylpeänä, itsenäisenä ja itsevaltaisena oman itsemääräämisoikeuden piirissä. Kiitoksia. Sitten Dodds, olkaa Kiitos puhemies Isossa Britanniassa on vaalipiiri, jonka neuvo Islannille olisi ottaa opiksi Ison-Britannian esimerkistä ja pysyä EUn ulkopuolella. Parlamentissa tulisi ottaa huomioon se, että jos hakee jäsenyyttä jossakin klubissa, niin silloin hakemukseen liitetään osoitus jäsenkelpoisuudesta siitä, että noudattaa tai täyttää ehdot. Mitä kalatauteen tulee, ja aivan erityisesti makrilliin, Islanti on jättänyt tällaiset sitoumukset huomiotta ja haluaa silti liittyä klubiin. Jos parlamentilla on periaatteita, niin sen tulisi lähettää Islannille selveä, selkä merkki siitä, että sen tämänhetkinen käyttäytyminen on hyväksymätöntä ja se on luomassa vaarallisen ennakkotapauksen siitä, miten EUn lainsäädäntöä voidaan käyttää hyväksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu, olkaa hyvä. Niin, minä äänestin Eh, tämän päätöslausumaesityksen puolesta, koska se on erittäin tasapainoinen arvostelma Islannin eh, liittymisneuvottelujen kulusta. Islannista voi tulla laajentumisen menestystarina ja sen integroituminen Eurooppaan voi tuottaa taloudellista hyötyä, kuten myös EUn ulkopolitiikkojen konsolidointia. Sitä voi olla hyötyä myös transatlanttisille suhteille. Siksi minä olen sitä mieltä, että Islannin liittyminen eh, vahvistaa myös arktisen ulottuvuuden, pohjoisen ulottuvuuden vaikuttavuuden mahtia EU:ssa. Sillä on myös erittäin hyviä vaikutuksia muihin ehdokasmaihin. Se voi antaa hyvää esimerkkiä niille. Meidän täytyy pohtia myös julkisen kommunikaation ongelmaa, kun Islannissa on paljon erilaisia mielipiteitä liittymisestä EU-hun. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että olen iloinen siitä, että Islanti veti pois romanialaisia työntekijöitä koskevat rajoituksensa. Kiitoksia rouva Basescu. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minun mielestäni EU: EUta tulisi laajentaa. Sen tulisi laajentua koskemaan kaikkia arvot, kaikkiin arvot jakaviin maihin ja niihin maihin, jotka kunnioittavat esimerkiksi vapaan tapa, talouden ehtoja. Ja tämä on Islanninkin tila. EU:ssa meidän tulisi ottaa opiksemme siitä, mitä Islannissa viime vuosina on tapahtunut. Siellä käytiin läpi ennen näkemätön kriisi talouskriisi, mutta myöskin poliittinen kriisi. Ja myöskin tulisi kiinnittää huomiota niihin keinoihin, joilla Islanti on selvinnyt kriisistä. Näistä syistä olisi hyvä, jos EU hyväksyisi Islannin jäsenvaltioksi. Mutta tietenkin tähän tarvitaan hyvää tahtoa molemmilta osapuolilta, jotta Islannista voisi tulla EUn jäsenvaltio. Ja tähän tarvitaan myöskin Islannin kansalaisten toivomusta jäsenyydestä. The last, uh... Kiitoksia. Sitten menemme viimeiseen päätöslausumaesitykseen, joka koskee Bosnia ja Herzegovinan laajentumiskertomusta. Annan puheenvuoron herra Kukrille. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, I voted in favor. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslausumaesityksen puolesta ja nyt minä toivon, että se lähettäisi viestin politiikoille tuossa maassa ja kannustaisi heitä uudistusten toimeenpanemiseen hyvin pikaisesti. Maa tarvitsee niitä kiireesti. Haluaisin tässä kohtaa myös painottaa sitä, että on äärimmäisen tärkeää, että Bosnian ja Herzegovinan politi- poliitikot löytävät rohkeuden ja poliittisen tahdon työskennellä yhdessä, luoda rakentavaa dialogia ja kompromissien kulttuuria, sillä se on avain maan tulevaan edistymiseen. Esimerkiksi perustuslakiuudistus, oikeuslaitoksen uudistus, eh, taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset eivät ole mahdollisia ilman yhteisiä ponnistuksia. Minä uskon, että tuon maan edistyminen integraatioprosessissa e, on meidän intressimme. Se on myös tuon alueen vakautta edistävä asia. Se on Euroopan kansalaisten intressi, mutta ennen kaikkea Bosnian ja Herzegovinan kansalaisten intressi. Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu, olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tämä poliittinen jumiuma, se on vahingoittanut Bosnia-Herzegovinan eurooppalaista tietä. Haluaisin toivoa, että hallituksen muodostaminen saisi aikaan ne vaadittavat uudistukset, jotta demokratia, oikeusvaltio ja taloudellinen kehitys saataisiin aikaiseksi. Maan sisäinen positiivinen ilmapiiri antaa toivoa sen suhteen, että Bosnia-Herzegovina etenee suhteissaan Euroopan unionin kanssa. Euroopan unionilla on tärkeä rooli. Sen täytyy identifioida keinoja kannustaa positiivisia kehityksiä. Saman aikaan tulisi kuitenkin välttää ottamasta kantaa sellaisissa asioissa, jotka saattavat aiheuttaa jännitteitä maan sisällä olen iloinen niistä edistysaskeleista, joita Sarajevossa on otettu romanikansalaisten integroinnin suhteen ja tällä tiellä tulee jatkaa. Myöskin Miina-strategia tulisi täytäntöönpanne. Tästä olen jättänyt tarkistuksen. Kiitoksia Rova Basescu. Seuraavaksi herra Tanok, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän Bosnia-Herzegovina esityksen puolesta. Me uskomme, että tässä nostetaan esiin hyvin keskeisiä seikkoja tämän jakautuneen maan kannalta, varsinkin kes- keskusvaltio, Sarajevon instituutiot, niiden täytyy vahvistua ennen kuin EU-prosessi, integraatioprosessi voi jatkua. Myös korruption vastainen taistelu on sellainen, jota täytyy vahvasti jatkaa, ja tämä mietintöhän myös vaatii uudistuksia erityisesti oikeusjärjestelmän ja koulutusjärjestelmän, kuten myös vähemmistöjen suojelun alueilla, jotka ovat myös äärimmäisen keskeisiä teemoja. Hallituksen täytyy myös ottaa käsittelyn ääriliikkeiden vahvistuminen ja se täytyy myös tutkia sitä turvallisuusuhkaa, jonka ne tuovat tullessaan. Tässä päätöslauselmassa otetaan esiin nämä seikat. Siellä toise, toista uskonnollisesta, uskonnollisesta uskontokunnasta tulevien syrjiminen, se ei todellakaan edistä Bosnia-Herzegovinan rauhaa ja vakautta. Kiitoksia, herra Tanok. Sitten edustaja Bielan, olkaa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bosnia i Hercegowina to... Kiitos puhemies. Bosnia-Herzegovina on maa, joka kärsi eniten Balkanin sodista vielä tänäkin päivänä se kärsii sisäisistä äh, huolenaiheista ja kasvavista ääriliikkeiden toiminnoista. Koska virkamiesrakenne on hyvin monimutkainen, niin on hyvä asia, että sinne ollaan muodostamassa uutta hallitusta ja toivon mukaan uutta sopimusta täytäntöön pannaan äh, täydessä mitassa, jotta saadaan myöskin talousarvioproseduurit aikaan myöskin se kiinnostus, jota Brysseli on ilmaissut sen suhteen, että se haluaisi lähettää erityislähettilään Bosnia-Herzegovinaan. Tämä on hyvä asia. Toivon myöskin, että puututaan sotarikoksiin ja terroristiuhkiin arvostan myöskin sitä toimintaa, johon Bosnia-Herzegovina, Serbia ja, ja Kroatia ovat ryhtyneet auki olevien esimerkiksi turvallisuusongelmien ratkaisun suhteen. Kiitoksia. Sitten Kaminski, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, Bosnia-Herzegovina on hyvin erityinen paikka. Sanoisin jopa, että se on oman tunnon kysymys koko Euroopalle. Noin 20 vuotta sitten tässä ää, äh, entisessä Jugoslavian tasavallassa oli hyvin monia sotarikoksia tapahtui äh, toisen maailmansodan jälkeen suunnattoman suuressa ennennäkemättömässä mittakaavassa, eikä länsi tehnyt mitään auttaakseen tätä tilannetta. Ja me kaikki varmasti edelleenkin kadumme tätä. Se on hyvin tuskallista myös kaikille niille, jotka menettivät perheenjäseniään ja sukulaisiaan sodassa, eli Bosnian ja Herzegovinan auttaminen kohti Euroopan unionia on ikään kuin velan maksamista, velan, joka meillä on tuolla tuota erityistä valtiota paikkaa kohtaan. Se on hyvin erityinen paikka ja se suurentaa sekä ongelmat että mahdollisuudet, jotka rinnakkais monien uskontojen ja etnisten ryhmien rinnakkaiselosta samalla alueella voi syntyä. Uskon ja toivon, että Bosnian ja Herzegovinan kehitys tulee johtamaan sen EU-jäsenyytenkin. Kiitos Rakaminski ja seuraavana puhujana viimeisenä on Evald Stadler. Kiitoksia. Rova Pakinne mietintö mielestäni sisältää aivan oikeita asioita. Ja on ihan hyvä, että varoitetaan islamistifundamentalisteista ja vahvisteista. Kuitenkin äänestin vastaan, koska minä lähden Euroopan unionin politiikasta liittyen Bosnia-Herzegovinaan eihän ulkopuolelta kukaan voi valtiota pakottaa tällaiseen yhtenäisyyteen, erityisesti vihreät ja liberaalitkin näin totesit. Ei Euroopan unionin ulkopuolinen taho voi määrätä maata yhtenäiseksi eikä Bosnia-Herzegovinasta voi tulla Euroopan unionin pysyvää protektoraattia. Mutta juuri näin me teemme. 20 vuoteen valtio ei ole itse pystynyt rakentamaan rakenteitaan, ei edes budjettia vuodeksi 2012. Eivätkä he pysty edes nimittämään viranomaisia, johtavia viranomaisia, joten emme me nyt voi olettaa, että tulevina vuosikymmeninäkään maa puhaltaisi yhteen hiileen ja tulisi yhtenäiseksi. Tämä on pelkkää mm, väärää ajattelua ja siksi äänestin vastaan. Kiitos. Keskeytän kokouksen kello 15 saakka.